Anteeksi, arvon kollegat, hyvät ystävät, voisinko nyt äh, esittää pyynnön? Pyydän, että kuuntelette. Nyt on aika aloittaa paneelikeskustelumme. Arvon kollegat, hyvät ystävät, naiset ja herrat, olen erittäin iloinen voidessani toivottaa teidät tänne tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin, Brysseliin ja Euroopan pääkaupunkiin. Tätä asiaa kokousta, kymmentä sellaista varten. Haluan onnitella kaikkia edustajia. Toivon mukaan tämä päivänä paljon keskustelua tulee meille hedelmälle ja niin voimme vaihtaa täällä kokemuksia keskenämme, koska ympäristö ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. ja ovat nivoutuneet toisiinsa. Voin tietenkin esitellä itseni. Olen Iveta Grigole Peters, olen Euroopan parlamentin jäsen. Toimin puheenjohtajan Euroopan parlamentin Keski-Aasian ja Mongolian valtuuskunnassa. Nyt valittiin tänne Latviasta. Latvia on yksi pienempiä jäsenvaltioita. Yhteispuheenjohtajana toimii Gleb Chiglevski, joka on ympäristö- ja ekologisista kysymyksistä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Katsaksanista. Tulkkaus on saatavilla tänään Saksan, Ranskan, Englannin, Espanjan, Suomen, Tsekin, Unkarin, Slovakian, Romanian sekä venäjän kielillä. Kaikki kolme paneelia, meidän paneelimmehan on kolmas niistä, kaikki kolme paneelia tulevat raportoimaan huomisaamuna täysistunnolle. Sen vuoksi meidän täytyy nimittää yksi paneelin jäsen raportoimaan huomispäivänä kokouksemme tuloksista täysistunnossa. Kenties joku haluaisi vapaaehtoisesti ilmoittautua tähän tehtävään käsi pystyyn. Kuka haluaisi olla meidän paneelimme tulosten esittelijä huomispäivänä täysistunnossa? Onko vapaaehtoisia? So? Mitä? Eikö? Edustaja Mohamed Mukhtar haluaisi olla tämä vapaaehtoinen esittelijä. Vapaaehtoisia on aina hankala löytää. Ota tervetulleeksi paneelin jäsenet, jotka istuvat täällä pöydän takana. Rova Ludmila Novaka on Slovanian parlamentin jäsen. Tervetuloa teille. Tulkaa tänne. Herra Kulmuhamed Mukhtar hän istuu täällä, tai tulkaa tänne istumaan. Asiantuntijamme on Lukas Müller. Hän toimii tutkijana Aasia-Eurooppa-ympäristösäätiössä, joka toimii taikka Aasia-Eurooppa-ympäristöfoorumin tutkijana, joka toimii ASEFin alaisuudessa. Добрый день, я рад приветствовать уважаемые дамы и господа, вас сегодня. Oikein mukavaa olla täällä tänään, hyvät naiset ja herrat, tämän paneelin jäsenenä. Muutama sana. Kertoisin teille Kasakstaanin toimista. Erityisesti olemme pyrkineet parantamaan lainsäädäntöämme, jotta meidän parlamenttimme, hallintomme, maamme ylipäänsäkin parantaisi juoksuaan ilmastokysymyksissä. Tämänkaltaiset kohtaamiset parlamenttien väliset ovat aivan ainutlaatuisen tärkeässä roolissa, kun eh, ympärillämme on jatkuvasti uusia haasteita mukaan luettuna ilmastonmuutos nämä, tämä teema, josta tänään keskustelemme, on äärimmäisen tärkeä, koska ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien elämään, kaikkiin elämän alueisiin, taloudelliseen tilanteeseen, mutta myös turvallisuustilanteeseen. Miksi on niin tärkeää tehdä yhteistyötä Euroopan ja Aasian välillä? No ensinnäkin Kazakstan on osa maailmantaloutta ja jatkaa kehitystään – vaikka tietysti olemme lähteneet aika alhaalta. Toiseksi on tiettyjä sektoreita, jotka vaikuttavat meidän maamme talouteen. Ja sitten on tiettyjä uhkia, jotka todellakin vaikuttavat meille paljon, koska me olemme aika suuri energiantoimittaja. Erityisesti hiileen perustuvan ja öljyyn perustuvan teknologian ja energian toimittaja. On tärkeää, että me kuitenkin kannamme kortemme kekoon ilmastonmuutoksen torjumisessa. Jotkut voivat ehkäpä kyseenalaistaa Kasakstanin talouden vakauden, kun ajatellaan minkälaisia riskejä meidän taloudessamme on, muun muassa maataloudessa puhu, ja meillä on muun muassa vedestä puutetta totta, joten meidän täytyy suojella kansalaisiamme kaikilta niiltä luonnonkatastrofeilta, joita saattaisi tulla. Ja kollega äh, tulee vielä puhumaan tästä enemmän, mutta äh, Kasakstan on päättänyt äh, vakaasti torjua ilmastonmuutosta. Ensinnäkin meillä on strateginen ohjelma. Meillä on toimintasuunnitelma, jonka myötä haluamme pystyä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Kyse on siitä, että siirrymme kohti vihreää taloutta. Me hyväksyimme muutama vuosi sitten äh, strategian, jonka tarkoitus on parantaa talouden kaikkia tehostaa kaikkia äh, talouden sektoreita ja liikenteestä kuljetuksesta tulisi tehdä ekologisempaa. Viime vuonna tasavaltamme presidentti ilmoitti, mitkä olisivat uusimmat energiapainopisteemme hän totesi, että on pyrittävä löytämään uusia energialähteitä vuoteen 2020 mennessä ja erityisesti suosia puhtaita energialähteitä. Tavoitteet ovat hyvin tärkeitä. Meillähän on tällä hetkellä miljardi megawattia ja prosenttiosuus, joka, se prosenttiosuus, joka tästä miljardista megawattista tulee puhtaista energialähteistä on aika pieni ja tarkoitus on tulevaisuudessa korostaa uudistuvia energialähteitä niin, että voimme niihin turvautua 50 prosenttisesti. Kyse on myös siitä, että maassamme tulisi erityisesti talouden painopistealueilla tulisi suosia puhtaita ja uudistuvia energialähteitä presidentin ohjelman mukaisesti olemmekin jo hyväksyneet energiaa koskevan lakialoitteen. Ja tässä tekstissämme, tässä ohjelmassamme on aivan oma lukunsa, joka koskee uusiutuvia energialähteitä, joten me olemme nyt jo menossa eteenpäin. Meillä on myös kumppanuusjärjestelmä, niin kutsuttu vihreä silta Euroopan ja Aasian välillä. Ja sen tarkoitus on saada aikaan vihreää kasvua kaikkialla kautta linjan. Haluamme tietenkin myös, kuten sanottu, tehdä koko taloudesta vihreämpää. Ja siksi me olemme hyväksyneet tämän lain, lakiehdotuksen, josta juuri puhuin. Siinä halutaan nimenomaan korostaa uusiutuvia energialähteitä ja ö, Tämän lisäksi olemme tehneet muutosehdotuksia, ja niitä on hyväksyttykin, jotka liittyvät nimenomaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Näitä muutosehdotuksia hyväksyttiin viime vuonna olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja investoijia kiinnostanee, kiinnostanevat ne toimet, joiden avulla haluamme tehdä maastamme vetovoimaisemman investoijien silmissä. Tällä hetkellähän Meillä on kahdeksan hanketta, jotka on tarkoitus nyt lanseerata tässä lähiaikoina. Kyse on hankkeista, joiden avulla halutaan tehostaa uudistuvan energiaan käyttöön siirtymistä. Kazakstanin markkinoilla on monia kunnianhimoisia tavoitteita ja me teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja toivottavasti teidänkin kanssa me voimme tehdä tiivimpää yhteistyötä näiden Kasakstanin energiamarkkinoiden saralla. Meillä on tuulienergiaa, meillä on useita aurinkokennoja, siis aurinkoenergiaa ympäri maata. Ja mitäpä muita uudistuvia energiatyyppejä? No, Voisin sanoa, että ainakin aurinkoenergian ja tuulienergian kohdalla me olemme erittäin vahvoilla. Ja me teemme kovasti työtä myös maailmanlaajuisesti. Me osallistumme keskusteluun suurten su- suuntaviivojen luomiseksi ja voimme todeta, että tulokset toistaiseksi ovat olleet aivan aika tyydyttäviä. Olemme järjestäneet kansainvälisen, äh, siis meillä on kansainvälinen äh, näyttely, joka on tällä hetkelläkin meneillään ja joka liittyy tähän aiheeseen. Tällä hetkellä saamme myös kansainvälistä rahoitusta pyrinnöissämme kohti vihreää teknologiaa. Neljäs aloite on ö, äh, institutionaalinen se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä meillä on parlamentissa siis tämä mainitsemani lainsäädäntöehdotus ja sen edellyttämiin toimiin on tarkoitus ryhtyä mitä pikimmiten. Presidentti on myös avannut osaamiskeskuksia ja niiden lisäksi me teemme yhteistyötä suurten erilaisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa, muun muassa Maailmanpankin avustuksella. Me pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta. Se on erittäin tärkeää, koska kyse on loppujen lopuksi kansainvälisestä ilmiöstä, maailmanlaajuisesta ilmiöstä, ja meidän täytyy se huomioiden saada monipuolistettua talouttamme. On erittäin tärkeää, että tähän maailmanlaajuiseen ongelmaan puututaan, vahvistetaan kaikkien osaamista ja tehdään parempaa yhteistyötä haastasi vastaamisessa. Now I would like... Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron asiantuntijoillemme tai toiselle alustuspuheenvuoron esittäjälle. Aluksi kuuntelemme kaikkia kolmea avainpuhujaamme ja sitten tämän jälkeen avataan keskustelu ja mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ensimmäinen alustajamme on asiantuntijamme herra Lukas Müller, joka on tutkijana Aasia-Eurooppa-ympäristöfoorumissa, joka toimii Asia-Finalaisuudessa, Aasia-Eurooppa-säätiön alaisuudessa. Olkaa hyvä. This one. Does this work? All right. Thank you very much. Kiitos. Arvoisat osallistujat, kiitos siitä, että osallistutte tähän paneeliin, joka käsittelee ilmastonmuutosta ja turvallisuutta. Minä olen Lukas Mylö, minä edustan Aasia-Eurooppa-rahastoa, säätiötä, jonka hankkeessa olen mukana lukuisia vuosia, jossa ilmastonmuutos ja sopeutumistoimet kaikkoissa asianmaiden osalta on ollut koht, tutkimuskohteena kohteena siis näissä maissa kuin Kambodža, Laos, Vietnam, Myanmar. Ja nyt haluaisin kertoa teille hiukan tuloksista, joita on syntynyt tutkimuksessamme ja vaikutuksista, joita on ilmastonmuutokseen turvallisuudella yhteydellä. Mitä tulee tutkimukseen, tehdään teille tutkimus mutta usein ajatellaan tällaisissa puitteissa. Ja haluaisin käsitellä sitä, mikä meistä on suhteen ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välillä. Kuten kenties huomasitte, maailmassa käydään paljon keskustelua ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta ja se liikkuu nopeasti muuttoliikkeen ja siihen, miten muuttoliike kenties on suurimpia riskejä, joita syntyy ilmastonmuutoksesta. Meillä on erillinen ilmasto, joka käsittelee ilmastonmuutosta ja muuttoliikettä, mutta tutkimuksen kannalta haluaisin korostaa, että tämä ilmastonmuutos ja turvallisuuskysymys on enemmän kuin muuttoliikettä. Muuttoliike on sellainen ilmiö, joka tulee myöskin ilmastonmuutoksesta, mutta on puhuttava turvallisuushaasteista, joihin täytyy tarttua. Siihen liittyy muitakin kysymyksiä kuin muuttoliike. On tärkeää identifioida syyt, ydinsyyt, jotka vaikuttavat nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen, eh, mitä ne ovat. Mitä katsoa sitä, miten ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden yhteys toimii. On neljä eh, epävarmuuden tekijää, jotka nousevat esille kaikkialla maailmassa, ja me alamme nyt nähdä, mikä vaikutus sillä on vuodesta 2025-2040, eh, mutta emme vielä ole päässeet ihan niin pitkälle syyt ilmastonmuutoturvallisuuteen ovat asioita, jotka nousevat esille moninkertaisena. Ensinnäkin vähentävät tietynlaiset tuotteet, meidän maailmantalous tulee vähenemään, sitten tulevat lisääntymään tulvat ja muut katastrofit. Ja neljäntenä tulee myöskin lisääntymään tarttuvien tautien määrä ennen kaikkea pohjoisilla alueilla, joita ne tähän asti eivät ole kovinkaan paljon koskettaneet. Nämä ovat siis ydinsyitä, jotka ovat syitä moniin muihin epävarmuustekijöihin, jotka ovat yhteydessä ilmastonmuutokseen. Yksi vaikutus näillä ydinsyillä on se, että voisin sanoa, että tulemme näkemään sitä, että lisääntyy hauraiden epävarmojen valtioiden määrä kautta. Me näemme, että tällä on suuria vaikutuksia maailman talouteen. Tämä tulemme ehkä merkitsemään 50 prosentilla BKT-alenemista tämän vuosina loppuun mennessä. Näemme, että tulee jakautumaan äh, myös nämä konfliktit siinä, miten jaetaan sitä, mitä on, ja myöskin tullaan katsomaan äh, ongelma, konflikteja, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen muulla tavoin, niin myöskin äh, kaakosasian maissa siis, ja myöskin tulemme näkemään, että tulee lisää ilmastonmuutoksen aiheuttamaa muuttoliikettä, joka on tulos tästä turvallisuuskysymyksestä. Mutta on tärkeää mennä myöskin ritoriikasta pitemmälle turvallisuuskysymyksissä. Olemme nähneet tutkimuksessa, että oikea termi ilmastonmuutos- ja turvallisuuskysymyksessä välttämättä turvallisuus, vaan haavoittuvuus. Kaikki nämä syyt, joista puhuin, puhdas vesi, maatalous, katastrofit ja taudit, ovat sellaisia riskejä, joita nyt on monissa maissa ennen kaikkea maapallon eteläpuolisella puoliskolla. Nyt näemme uusia riskejä, jotka ovat syntyneet ilmastonmuutoksesta. Ne ovat sellaisia riskejä, kun nousevat näkyvämmin esiin ilmastonmuutoksen vuoksi. Näemme olemassa olevaa haavoittuvuutta, jota kiihdyttää ilmastonmuutos. On tärkeää käyttää oikeaa terminologiaa, kun puhumme asiasta. Tämä myös saa meidät liikumaan kohti inhimillisen turvallisuuden perspektiiviä. Yksi kysymys, jota politiikan harjoittajien on ajateltava, kun he ajattelevat ilmastonmuutoksia ja turvallisuuskysymystä, katsoa, pystymmekö me eh, tekemään ilmastonmuutosta turvallisen vai annammeko meidän turvallisuuskysymyksen tulla sellaiseksi, että ilmastonmuutos vaikuttaa siihen. Pohjoisessa, pohjoisessa palanpuoliskolla näemme, että meidän instituutiomme armeija ja poliisi ovat yhä enemmän joutuneet tekemäisiin ilmastonmuutoksen seurauksien kanssa. Ne ovat näitä tehtyjä vaihtoehtoja lähestymistapa, lähestymistapa oli se, että puututtaisiin siihen, että käytäisiin laajempaa keskustelua, esittäisiin laajempia perspektiivejä näiden turvallisuuskysymyksien ratkaisemisessa ministeriöiden kesken esimerkiksi, eikä vaan katsottaisiin, miten käsiteltäisiin vain sisämaan, kotimaan turvallisuuden kysymyksenä tai perillisen turvallisuuden kysymyksenä. Miten tutkimuksessa voimme sitten katsoa tätä haavoittuvuutta? Me katsomme, että joitakin ratkaisuja jo on olemassa. Haluaisimme käyttää parhaita käytänteitä, joita on. Ja yksi asia, joka on nostettu esille, on 2030 äh, agenda kestävän kehityksen tavoitteet. Kun puhutaan haavoittuvuudesta, se tehdään rakentamalla yhteiskuntia, jotka ovat vastustuskykyisiä, vastustuskykyisiä valtioita. Tämä tapahtuu nimenomaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä. Miten me siis voimme käsitellä tällaista äh, kestävyyden rakentamista kehittyvissä maissa? Se, mitä me olemme katsoneet Kambodžassa, Laosissa, Vietnamissa ja Myanmarissa – on, miten me voimme auttaa näitä maita saavuttamaan esimerkiksi edistysaskelia puhtaan veden ja vesihuollon osalta eh, eh, kestävän tavoitteet 6, 15 eh, ovat tällaisia. Kaikki nämä ovat suoraan yhteydessä näihin epävarmuuden kysymyksiin, kuten esimerkiksi maatalous, makeaveden resurssit, tarttuvat taudit. Ja tämä voi viedä maita siihen suuntaan, että ne pystyvät hyvin vastaamaan näihin epävarmuuden tekijöihin, kun puututaan myöskin näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta myöskin kehittyvät maat kohtaavat toimeenpanohaasteita. Ja eräs asia, jonka olemme havainneet lukuisissa yhteyksissä, on, että nämä maat ovat kohtaamassa heikon julkisen politiikan puitteet, on olemassa rahoitukseen liittyviä ongelmia, joille on polinkaan paljon tilaa politiikalle, jolla kautta kehitetään tätä äh, kestävyyttä ja myöskin äh, on vaikea saavuttaa tarvittavaa julkista tietoisuutta asiasta. Tämä koskettaa myöskin näiden maiden äänestäjiä. Ja tämä meille tutkijoina ja politiikan harjoittajina on tehtävä tehdä työtä tämän äh, tietoisuuden parissa niin, että voidaan katsoa, miten pitkälle tällainen tietoisuus epävarmuustekijöistä on mennyt kehittyvissä maissa tutkimuksessa olemme ottaneet esille tällaisen toimeenpano-oppaan, jonka kautta kehittyvät maat voivat sopettaa kestävän tavoitteita omiin toimiinsa. Ne voivat myöskin tätä kautta rakentaa kestävyyttä tällä turvallisuuden sektorilla. Ja maa, jolla on rajalliset julkisen rahoituksen ja hallinnon resurssit, sen täytyisi katsoa, miten se pystyy saamaan saamaan aikaan tällaista vastuuskykyä ja ottamaan sen huomioon omassa, omissa suunnittelupuitteissaan sen varmistamiseksi, että nämä avain äh, havoittuvuudet, olipa kysymys makeasta vedestä, sairauksista tai maataloudesta, näihin puututaan ajoissa koska tietysti se järjestyksessä ei voi käsitellä kaikkia samassa yhteydessä samanaikaisesti, kun on kysymys kehittymistä maista, ja meidän pitää myöskin rakentaa voimakasta, äh, tehokasta toimeenpano- ja seurantamekanismi, että seurataan edintymistä ei pelkästään kestävyyden, vaan myöskin turvallisuuden alueella, niin että turvallisuuskysymykset yhdistetään kysymyksiin, jotka liittyvät kestävyyteen ja haavoittuvuuteen. Ja lopuksi vielä haluaisin korostaa sitä, että tämä täytyy upottaa voimakkaaseen kumppanuuden puitteisen kehittyneen ja kehittyvän maailman välillä. Kehitysyhteistyössä meidän on korostettava ydinsyitä ilmastonmuutosille ja turvallisuustekijöille. Eli meidän pitää tukea lisääntyvässä määrin sellaisia hankkeita, jotka liittyvät makean veden hallintoon, maataloudessa valmistautumiseen ja joustavuuteen, myöskin valmistautumiseen katastrofeihin ja tähän erilaisissa maata, maantieteellisissä keskityissä pisteissä, joita ne erityisesti koskevat. Meidän myöskin vakauttamaan heikkoja valtioita, jotka nyt jo ovat siinä kynnyksellä, että ne ovat, näihin epävaivat vaikuttavat niihin myöskin nämä ilmastonmuutoksen kysymyksiä, ennen kaikkea maapallon pohjoispuoliskolla ovat tärkeitä, koska ilman ilmastonmuutos paljon mukaan olemme jo ohittaneet tämän kahden asteen skenaarion ja meidän täytyy toimia tässä mielessä paremmin. Kiitos. Uh, thank you very much uh, for your statement. Kiitoksia paljon. Nyt pyytäisin, että että herra Kul Muhammed Mukhtar, joka on Kazakstanin senaatin jäsen, esittää oman puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Arvonaiset ja herrat, salinette, että toivotan kaikki tervetulleeksi tähän kokouksen. Edustan täällä Kazakstanin parlamenttia. Kazakstan on nuori valtio. Se sijaitsee Keski-Aasiassa. Se itsenäistyi 1991 sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi. Kazakstan sijaitsee Euroopan ja Aasian yhtymäkohdassa. Euraasian keskellä. Sillä on rikas perinne, joka on peräisin sekä idästä että lännestä, ja se on voinut hyötyä idän ja lännen välisestä vuoropuolisesta vuoropuhelusta. Kazakstanilla on suuria ekologisia ongelmia, jotka ovat perua neuvostoajoilta. Kyse ei ole pelkästään kansa, maan kansallisista vaan Laiman alueen asukkaista, jotka sitä kärsivät. Ensinnäkin ydinkoealueet neuvostoajoilta ne ovat erittäin vaarallisia. Ne ovat kaikkein varsimpia maailmassa 498 ydinkoetta tehtiin 32 vuoden aikana Kazakstanissa 125 niistä tehtiin ilmassa, ei siis maan alla. Kazakstanin presidentti Nursultan Azarbayev kommentoi tätä vuotta 1991. Hän julisti Katsakstanin ydinasevapaaksi vyöhykkeeksi. Tänään keskustelussa puhutaan ilmastonmuutoksesta ja vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Tässä yhteydessä haluaisin hieman pohtia erästä toista ekologista ongelmaa, on riittävästi kiinnitetty huomiota. Ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat on monitahoisia. Neuvostoliiton suunnittelutalouden ajalta Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan ja Tajikistan ja Kirgistan olivat tuomittuja. Ne olivat muiden vallassa niistä haluttiin raaka-aineita. Puuvilla oli kaikkein suurin tuotantokasvi. Tämä e- vaati hyvin paljon vettä. Siperiassa ja muilla alueilla. Siberia ja muitakin alueita käytettiin massiivisesti hyväksi. 80-luvulla vedenpinnan taso laski niin paljon, että Meri jakautuu kahteen osaan, pohjoiseen ja eteläiseen. Aral järvi. Ja toisen osan kapasiteetti perimäärä niin 30 osaan ja miljoona hehtaaria kärsi tästä maanviljelysalaa. Kuivuminen ja maaperän heikentyminen johti siihen, että Monet kotoperäiset kasvit ja eläimet katosivat suurilta alueilta. Biologinen monimuotoisuus paikallisessa ekosysteemissä tuhoutui suorastaan. Se oli val- valtava katastrofi, yksi kammottavimpia ekologisia katastrofeja maailmassa. Mitä Araljärveen tulee, Queen lifts. Yksi saastuneimpia järviä maailmassa, 8 miljoonaa tonnia myrkyllistä lietettä on vere, me, järven pohjassa. Se on muutaman tuhannen kilometrin päässä Länsi-Euroopasta. Himalajan huippulta aina jäämerelle saakka – on ympäristö pilattu. Tällä on valtavia ekologisia vaikutuksia koko mantereen kannalta. Araljärven ongelma ei ole alueellinen ongelma enää. Se on maailmanlaajuinen kansainvälinen ongelma. Araljärven alueen viisi maata on tehnyt hyvin paljon työtä puhtaan veden saannin varmistamiseksi, vesihuollon kuntoon saattamiseksi. Kazakstan on Maailmanpankin mukaan Maailmanpankin avulla ryhtyen suuren luokan, suuren luokan puhdistustöihin ja myöskin Aralsjärven pohjoispuolella on ryhdytty merkittäviin toimiin ekologisen tilanteen kohentamiseksi. Sardarjajoen alajuoksulla niin ikään. Nyt on pyritty palaamaan vuoden 2010 veden pinnan tasolle. Neljä maata, jotka toimivat sieltä Arjärven alueella, ovat saaneet tukea 2018. Araljärvi otettiin merkittäväksi kansainväliseksi prioriteettialueeksi Keski-Euroopan maiden joukossa, varsinkin Katsakstan on Otan käyttöön Araljärven valvontajärjestelmän vesivarat, mukaan luottuna meriveden laatu. Niitä kun tarkastellaan, havaitaan nyt, että on erittäin tärkeää luoda kansainvälinen Keski-Aasian vesi- ja energiakonserni tai yhtymä. Alueelta puuttuu tällä hetkellä puhdasta juomavettä kymmeniä miljoonia ihmisiä on kyseessä. Miehet, naiset ja lapset. On mahdotonta pelastaa Aranjärveä. Tämä, sen perästä menettäisiin rahaa, mutta me voimme kuitenkin minimoida niitä kielteisiä seuraamuksia, joilla sen saastumisella on, mikäli me ponnistelemme yhdessä ja koordinamme toimimiamme. Puheeni lopuksi haluaisin vielä ehdottaa seuraavaa. Ensinnäkin pitäisi kehittää eurooppalainen tieteellinen instituutti, joka voisi seurata ongelmaa, tutkia sitä. Se voisi antaa ikäaikaisia varoituksia ja varoittaa kielteisistä seuraamuksista ja kielteisistä seuraamuksista, joita Araljärven katastrofilla on. Toisaalta sen tarkastaa sen vaikutusta ihmisten terveyteen ja ilmastonmuutoksen estäminen pitäisi ottaa tässä huomioon. Ympäristöalan järjestöt voisivat aktiivisesti ryhtymään toimimaan, ryhtyä toimintaan Arajärven ongelman ratkaisemiseksi. Tähän voidaan päästä, mikäli toimitaan koordinoidulla tavalla kansainvälisesti. Ja lisäksi on kansallisia strategioita, joilla perastetaan Arajärven alue ja myöskin joki, alue, jokisuisto. Siellä on myöskin jotakin vesivoimalaitoksia. Niin Maailmanpankin avulla on voitu toimia jo kansainvälinen tutkimus, tieteellinen tutkimus Voisit aktiivisemmin olla tässä mukana ja erilaisia ohjelmia voitaisiin ottaa käyttöön. Kasvit, eläimet ja biologinen monimuotoisuus Aralijärven alueella täytyisi ottaa läheisemmän tarkastelun kohteeksi Keski-Aasian maat toivoiset voivansa saada enemmän apua Euroopan mailta. Esimerkiksi Joidenkin jokien kohdalla on ollut myönteistä kokemusta Euroopasta, esimerkiksi Tonavan vesi tai Tonavan alueelta on tästä kokemusta ja parlamentaarisen Eurooppa-Aasia-kumppanuuden avulla voitaisiin kehittää ponnekasta vesidiplomatiaa Keski-Aasian vesivarojen kunnollinen hoitaminen ja kuntoon saapuminen voisi olla yksi strateginen keino estää konflikteja. Entä sitten hallintopuoli, että hallintopuoli kansainvälinen yhteistyö, jolla voitaisiin yhdessä taistella ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutosta vastaan ja elvyttää saastunutta ympäristöä. Se olisi erittäin tarpeellista. I would like to invite me. Nyt pyydän, että Rova Ludmila Novak, Slovanian parlamentin jäsen, esittää oman puheenvuoronsa. Spoštovana gospa predsednica, predsedstvo, kolegice in kolegi, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Haluan kiittää puheenjohtajaa, hyvät kollegat, kaikki kuulijat. Haluaisin ensinnäkin tuoda teille lämpimät terveiset Sloveniasta, Slovenian parlamentista. Ja korostan vielä, että en tule Slovakiasta, vaan tulen Sloveniasta. Usein ihmiset nimittäin sekoittavat ne mielessään. Ja tänään meillä on siis slovenian kiele, kielen tulkkauskin käytössä, kiitos siitäkin. Tänään puhumme, puhun teille parlamentin jäsenenä, en asiantuntijana, vaan parlamentin jäsenenä, parlamentaarikkona. Minä teen päätöksiä aivan samalla tavalla kuin tekin siitä, kuinka siitä, päätöksiä siitä, kuinka menetellä ilmastonmuutoksen suhteen. Ensinnäkin puhuisin elintarviketurvallisuudesta. Eurooppa joutuu nyt kohtaamaan maahanmuuttajien vuon. Maahanmuuttajia tulee rajoillemme Afrikasta, Aasiasta ja muiltakin suunnilta. Maahanmuuttoon on useita syitä, sodat, sotilaalliset konfliktit, ruoan puute, sisäiset konfliktit niillä alueilla, joilta maahanmuuttajia tulee – Minun puheenvuorossani haluaisin nyt puhua erityisesti elintarviketurvallisuudesta äitinä ja isoäitinä. Olen vastuussa ruoan laittamisesta perheelleni. Me kaikki tiedämme, että ihmiset pystyvät pärjäämään ruoatta ja vedettä vain muutaman päivän. Mutta turvallisuus on sekin tärkeää, koska jos meidän henkemme on vaarassa, jos me menetämme henkemme, niin emmehän me ruokaakaan tarvitse emmehän. Kun kävin Afrikassa ja muutamissa muissa köyhissä maissa, niin havaitsin, että tiettyjen maiden ilmasto tilanteet ja olot ovat sellaisia, että ihmiset, ihmisillä on vaikeuksia pysyä hengissä. Siksi en ole yllättynyt siitä, että miljoonat ihmiset tulevat Eurooppaan. He näkevät ratkaisun ongelmiinsa Euroopassa. En ole yllättynyt siitäkään, että monet yrittivät pela- yrittävät pelastaa henkensä pakenemalla muihin maihin. Kun vuosia sitten palasin liikematkalta Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, niin ymmärsin, kuinka etuoikeutettuja eurooppalaiset ovat. Me elämme alueella, jossa ilmasto mahdollistaa sen, että voimme tuottaa riittävästi ruokaa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse nähdä nälkää. Kun äh, lensimme oman kotimaani ylitse, siis Slovenian, niin tunsin suunnatonta kiitollisuutta siitä, että minulla on mahdollisuus elää niin hienossa vihreässä maassa. Slovenia on ö, ähm, rikas maa, sillä on paljon vettä. Me voimme juoda vettä suoraan hanasta, ei tarvitse ostaa pullotettua vettä ja sehän on aina paras ratkaisu. Me voimme tuottaa paljon elintarvikkeita pelloillamme, mutta silti me valitamme, koska meillä on ilmasto-ongelmia. Joskus tulee kuivuutta, joskus tulvia, joskus halla panee tai räntää sataa. Meidän maamme on, kaikki emme välttämättä viljele, maat, viljele maata, koska on niin helppo mennä kauppaan ostamaan ruokaa. Tänä vuonna meillä oli erittäin riittoisa sato oksat katkeavat, kun hedelmiä on niin paljon. Me teemme mehuja, hilloja ja niin edespäin, koska meillä on paljon elintarvikkeita. Nyt lyhyesti kertoisin teille Sloveniasta, jotta saatte paremman näkemyksen siitä, missä minä elän. Slovenia kuuluu keskisen Euroopan alueeseen Alppien eteläpuolelle puolella sijaitsee vuonna 89 meistä tuli itsenäinen maa. Sitä ennen olimme entisen Jugoslavian kehittyneimpiä maita. Meidän, meillä on Kroatia, Italia ja Itävalta ja Unkari me Olemme tien risteyksessä, mikä tarkoittaa sitä, eli meillä on siis Alppeja ja merta Meillä on hyvin vaihteleva ilmasto, meillä on erilaisia ilmastoilmiöitä, jotka tavallaan uhkaavat meitä jatkuvasti. Meillä on tuulia, meillä on tulvia. 25 000 ja risat, neljä metriä on maamme laajuus. Ja meillä on 2 miljoonaa 50 000 180, 98 kansalaista. Ljubljana on meidän pääkaupunkimme. Vuonna 2004 liityimme NATOon ja EU-hun, kuulumme myös Schengeniin. Vuodesta 2007 alkaen meidän valuuttamme on ollut euro. Äh, Maanviljelypinta-ala kattaa alle 30 prosenttia kokonaismaa-alastamme. Metsät kattavat 60 prosenttia maastamme. Vain Suomessa ja Ruotsissa on enemmän metsäpinta-alaa kuin meillä täällä Euroopassa. Noin 75 prosenttia maan viljelyalastamme kuuluu niin kutsuttuihin fokusalueisiin, ekologisiin alueisiin, joissa mahdollisuudet ovat rajalliset. Ilmasto ja sää olot vaikuttavat meidän maataloustuotantoomme yhdessä globalisaation ja markkinoiden rinnalla. Tuotantoprosessointi ja ruoan jakelu on erittäin tärkeää meille kaikille yhteiskunnille tietysti. Sillä on suuri vaikutus ympäristöön, talouteen ja kansalaisten terveyteen. Vuonna 2011 me hyväksyimme päätöslauselman, joka liittyy maatalou, maatalouden ja elintarvikkeiden, elintarvikealan kehittämiseen liittyvään strategiseen ähm, strategiaan. Ja tässä asiakirjassa muun muassa puhutaan siitä, minkälaisia mekanismeja tarvitaan, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Kaikkein tärkein tavoite on se, että voimme tarjota elintarviketurvallisuutta samalla kuin kunnioitamme kestävää kehitystä ja pidämme yllä maa viljelyalaamme. Minkälaisia vaikutuksia ympäristöllä sitten on maatalouteen ja elintarvikkeiden tuotantoon? No, kansainvälisissä neuvotteluissa ilmastopolitiikasta Slovenia on ollut yksi kunnianhimoisimmista maista. Me olemme hyväksyneet operatiivisen toi ohjelman, jonka tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä yli 50 prosenttia päästöistä tulee liikenteestä liikennesektorista. Slovenia on kauttakulkumaa idän ja lännen välillä, pohjoisen ja etelän välillä. Maataloussektori on toiseksi suurin. Se edustaa 16 prosenttia kaikista päästöistä. Myös elintarvikehukka on tärkeä ongelma ja sitä varten olemme hyväksyneet ohjelman, joka liittyy jätehuoltoon ja jätteiden eh, torjumiseen. Eh, Eurostatin tietojen eh, perusteella vuonna 2017 me tuotimme 123 000 tonnia jätettä. Se tarkoittaa myös elintarvikejätettä, eli noin 55 kiloa per kansalainen per vuosi menee haaskoon. 52 prosenttia ja tästä haaskosta tuli kotitalouksista, muut loput palvelusektorilta. Jotta voidaan taata elintarviketurvallisuus, Slovenia on toteuttanut kaikki ne toimet, joita yhteinen maatalouspolitiikka edellyttää. Esimerkiksi suorat tuet, niin suoria tukia me käytämme säännelläksemme viljelijöiden taloudellista tilannetta. Viherryttäminen ja nuorten viljelijöiden tuet luonnonhaitta-alueet, tuet. Meillä on myös mahdollisuus maksaa korvauksia, jos tulee luonnonkatastrofeja. Slovenia on täytäntöön pannut erilaisia toimia, joiden tarkoitus on lisätä investointeja peruselintarvikkeisiin, koska haluamme parantaa tehokkuutta ja ympäristötehokkuutta. Me toteutamme myös erilaisia toimia, joiden tarkoitus on ähm, parantaa meidän vastustuskykyämme ilmastonmuutoksen edessä. Meillä on muun muassa äh, kastelujärjestelmiä, äh, yritämme suojatua rakeilta ja niin edespäin. Meillä on myös resistentimpiä äh, siemeniä, koska jos me valitsemme sopivia siemeniä, niin satokin on parempi. Aina olen pohtinut sitä, kuinka Slovenia – peittosi nälään 1700-luvulla. Mari Therese Itävallan keisarinna sanoi silloin, että tulisi viljellä perunaa. Se oli uutta silloin ja se auttoi Sloveniaa pysymään irti nälän ikeestä. Ja nyt kun me valitsemme asianmukaisia viljelykasveja ja siemeniä, niin se on erittäin tärkeää meille. Me ymmärrämme, miten tärkeää se on. Me suosimme paikallista elintarviketuotantoa, koska sekin on omiaan parantamaan kansallista turvallisuutta poliittisten ja taloudellisten kriisien aikana, ilmastonmuutoksen aikana, luonnonkatastrofien aikana. Valitettavasti elintarvike omavaraisuus ei ole vielä riittävän korkea ja se tietysti vaihtelee myös sektoreittain. Valitettavasti globalisaation vuoksi ja tämänhetkisten taloudellisten olojen vuoksi me emme ole täysin omavaraisia elintarviketuotannon osalta. Seuraavaksi puhuisin siitä vastuusta, joka teollisuusmailla on vähemmän teollistuneita maita kohtaan. Kehittyneet teollistuneet maat nauttivat paremmista oloista ja siksi niiden tulisi kantaa suurempi vastuu niistä alueista maailmassa, joilla on vaikeammat olot, vaikeammat elin- ja työolot. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että teollisten, teollistuneiden maiden pitäisi unohtaa omat kansalaisensa. Kaikkien täytyy sopeuttaa politiikkojaan niiden olojen mukaisesti, joissa elävät. Humanitaarisen avun ei pitäisi johtaa korruptioon, se tulisi kohdentaa tiettyihin ryhmiin ja sen täytyy saavuttaa tavoiteryhmät. Humanitaarisen avun tulisi edistää kehittymistä ja edistystä. Kenenkään ei pitäisi ö, hyötyä luon, luonnonvaroista kehitysmaissa – kaikkien tulee voida hyötyä samalla tavalla, koska vain sillä tavalla niin kehittyneet kuin kehittyvätkin maat voivat eh, edistyä ja kansalaiset voivat hyötyä omien maidensa luonnon resursseista niin, että elinolot paranevat kaikkialla. Johtopäätös. Kun taataan rauha ja laadukas ruoka, niin ne ovat kaikkein tärkeimpiä asioita, jos me haluamme varmistaa sen, että yksittäiset kansat jäävät henkiin kehittyvän ja kehittyneen maan, ke, ke, kehittyneiden valtioiden täytyy pitää huoli siitä, että ö, ähm, ruokaa jaetaan reilulla tavalla. Vain sillä tavalla voimme vähentää maahanmuuttovirtoja, koska ihmiset muuttavat maasta toiseen, koska haluavat paeta konflikteja tai haluavat saada paremman elämän itselleen. Kiitoksia, että kuuntelitte. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt voimme avata varsinaisen keskustelun. Voitte esittää kysymyksiä tai kertoa omista kokemuksistanne. Hyvät kollegat, te tulette niin monesta maasta, niin kaukaisesta maasta Brysselistä katsottuna, että ilomielin kuulen, kuuntelemme teidän tarinanne. Teidän kokemuksista me haluamme kuulla lisää sen osalta, kuinka te olette kokeneet tämän erittäin tärkeän haasteen. Ja ilomielin paneelin jäsenet vastaavat myöskin teidän kysymyksiin, mikäli sellaisia on. Menettely on ihan yksinkertainen. Nostakaa käsi pystyyn, kertokaa kuka te olette. Ja esittäkää kysymyksiä tai kertokaa kokemuksistanne tai kommentoikaa. Sana on vapaa. Hello, good morning. Uh, I'm from Singapore. Maybe I share Huomenta olen Singaporesta. Ehkä voisin kertoa Singaporen kokemuksista, mitä tulee vedenkäytön kestävyyteen. Niin kuin tiedätte, Singapore on erittäin pieni maa. Väkilukumme on 5,6 miljoonaa. Meillä ei ole luonnonvaroja. Me joudumme ostamaan veden naapurimaista. Ja tämä on aina ollut turvallisuuskysymys meille. Aina kun on poliittista kehitystä, että on olemassa vaara siitä, että meiltä evätään veden saanti. Me myöskin tuomme elintarvikkeet. Jos ilmastonmuutos vaikuttaa maataloustuotantoon, se vaikuttaa Singaporeen myös. Mutta haluaisin <clears throat> kertoa Singaporen kokemuksista, mitä tulee veden kestävän käytön kokemuksiin. Singaporessa kierrätetään kaikki, jopa jätevesi, jos nyt tämä uusi, vettä meillä on neljä, neljä mm, lähtökohta. Meillä, meillä on oma vesivarasto, 90 prosenttia meidän alueestamme on veden kerualuetta. Uh, we recycle. Kyllä me keräämme jokaisen vesitipan, keräämme, kierrätämme jokaisen vesitipan. Toinen, toinen on se, että me tuomme vettä naapurimaista, Malesiasta, vesisopimus päättyi vuonna 2060. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Tuleeko naapurimaa sen jälkeen edelleen myymään meille vettä, koska he itse kohtaavat vesipulan? Ja sitten seuraava asia on, että me muutamme vesivettä, merivettä makeaksi vedeksi. Ja lopuksi vielä viimeinen toimenpide, mutta me kierrätämme siis kaiken veden. Meillä on hyvää kokemusta siinä, miten vettä käytetään kestävästi. Joka vuosi me jaamme vesihallitokemuksiamme kansainväliselle yhteisölle, kertoo siitä, me rakentaan kapasiteettia. Tämä on Singapore International Water Week, joka on tämä tapahtuma, ja meillä on säännöllistä vuorovaikutusta yhdistyneiden kansakuntien puitteissa – jos teitä täällä kiinnostaa osallistuminen tähän tilaisuuteen, ottakaa yhteyttä Hivonnan voin teille tarvittavat tiedot. For your Kiitoksia puheenvuorostanne. Olkaa hyvä. Kertokaa se, kuka te olette. Merci beaucoup pour... Kiitoksia paljon kaikista näistä tiedoista. Ne ovat erittäin tärkeitä meille. Olen Olga Gastrien, tulen Belgiasta, toimin senatin varapuheenjohtajana, kuten te tiedätte. Ilmastositoumukset ovat erittäin tärkeitä meille. Haluaisin esittää kysymyksen Lukas Müllerille. Voisiko hän hieman antaa lisää selvityksiä, jotka liittyvät niihin tietoihin, joita hän meille esitti? Kun ajatellaan haavoittuvuutta, ihmisten alttiutta vaikutuksille, mitä kriteerejä tai indikaattoreita te täsmälleen käytätte, miten voidaan määritellä mikä on haavoittuvuus, kynnys. Puheenvuorossaan te viittasitte mahdollisuuteen vakauttaa maita, jotka ovat tuon kynnyksen yläpuolella. Onko teillä jonkinlaista luetteloa tai taulukkoa, joka olisi jo tehty aiheesta? Tätä kysyisin. Tietystikin vetositte sen puolesta, tai vedottiin myöskin Araljärven suojelun puolesta – se, mitä kollega sanoi Singaporista, Haluaisin kysyä, mitä Euroopan unionin tasolla voitaisiin tehdä, että parhaita käytännöt voitaisiin vaihtaa. Ei pelkästään epävirallista tietojen vaihtoa tarvitaan, vai voisiko joku pöydä, pöydän ääressä kehtiä, keksiä jonkinlaisen virallisen keinon jakaa parhaita käytänteitä, koska veden liit veteen liittyvät ongelmat saattavat pidemmällä aikavälillä koskettaa muitakin maita tavalla tai toisella. Tietystikin elintarviketurvasta on kyse. Ja osaisiko joku sanoa minulle, mitä pelkoja on, kun on kyse epidemioista esimerkiksi? Hyvin paljon on puhuttu sokeritaudista, diabeteksestä ja sydän- ja Onko muitakin tämän tyyppisiä seikkoja, jotka pitäisi ottaa esiin ja joiden puolesta pitäisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä? Uh, thank you very much. Kiitoksia. Herra Müller, oletteko valmis vastaamaan tähän kysymykseen, mutta minä pyydän puhukaa hieman hitaammin. Tämä on muuten tulkeen hankala. Little slower. Thank you very much for your question. Um, You... Niin. Kysyitte toi mittausjärjestelmästä ympäristökysymyksessä, josta puhuin. Oletan, että puhutte siis makeaveden resursseista ja maataloustuotannosta, samoin kuin luonnon katastrofeista ja tarttuvista taudeista. Mitä tulee makeaveden resursseihin ja maataloustuotantoon, relevantti indikaattori on noussut ymmärrettävällä tavalla ja kattavasti esille IPCCn raportissa. Se oli viides versio vuodelta 2014 ilmastopaneelin raportti. Se oli ensimmäinen hallitusvälinen raportti ilmastoturvallisuudesta. Ja se oli toteutettu monenkeskisen prosessin myötä. Sitä ennen ja sen jälkeen oli selvityksiä koskevat tiettyjä alueita – ja riippuen tietysti siitä, mistä maailmanalueesta puhutaan, on eroja. Ymmärrän kysymyksenne sellaisena, että se koskisi ennen kaikkea kehittyvää maailmaa. Korjatkaa minua, jos olen väärässä. Siellä me katsomme esimerkiksi Kaakkois-Aasian eh, merenrannikkoalueita. Puhumme siellä esimerkiksi tulvista, hirmumyrskyistä ja vastaavista. Se on eri asia kuin mikä nousi esille Länsi-Afrikassa, jossa puhumme aavikoitumista, katsomme sitä ja maataloustuotannon puuttumista. Mitä tulee sitten mittaamisiin ja indikaattoreihin, meillä on hienostuneet välineet mitata edistystä ja asioiden tilaa tällä hetkellä, samoin kuin projektioiden tekemiseen tulevaisuutta varten yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmalla UNEPilla on tähän hyvät välineet. Ilmastonmuutospaneelilla on myöskin eri selvityksiä IPCCllä mitä tulee siis menemään näihin kysymyksiin. Ja sitten meillä on erilaisia alueellisia virastoja YKssa, jotka ovat käsitelleet tätä miksi Aasian tyynimeren aluetta käsittelevää virasto, mutta olen valmis teille kertomaan mahdollisista lisäresursseista. Toinen kysymyksenne aivan lyhyesti siitä, miten vakautetaan näitä maita. Se on hyvä kysymys. Jos minulla olisi hyvä vastaus, olisin iloinen, mutta joudun valitettavasti toteamaan, että ei ole mitään nopeaa ratkaisua. Yksi asia, joka on noussut esille, eli raporteissa, jotka liittyvät ilmastoturvallisuuteen vuonna 2001-2002, oli, että ainakin pitäisi pyrkiä parantamaan tilannetta jollakin tavoin sillä, että otettaisiin vakavasti huomioon yhtä kehitysyhteistyö budjetit korottamalla ne ainakin 0,7 prosenttiin, kenties korkeammallekin. Tässä on erityinen ongelma, joten minusta täytyy uudelleen tarkastella joitakin olemassa olevia rahoitusmekanismeja ja hyväksyä, että korkean tason riskeet aiheuttavat myöskin korkeampia kustannuksia, joten pitää lisätä rahoitusta tiettyihin ohjelmiin. Thank you very much, lady uh, in yellow. Kiitos. Kieltäpukuinen rouvashenkilö sieltä ja sitten toinen puheen jälkeensä. Sabappi, Member of Parliament from Bangladesh. Olen Bangladeshin parlamentista. Hyvää päivää. Haluaisin kertoa kokemuksistani, jotka liittyvät elintarviketurvaan ja ilmastonmuutokseen Bangladeshissa. Tehän tiedätte, että Bangladesh on sisämaan valtio, jos on avuttavainen ilmastonmuutoksen suhteen. Bangladeshin kannalta ilmastonmuutos on epätavanomainen ilmasto ilma, turvallisuusuhka, jokien rapautuminen, pysyvä viljelysmaan menettäminen, kuivuus, kaikki nämä tulevat aiheuttamaan elossa olon, elo, elonjäämisongelmia Bangladesissa. Mitä turvaan tulee? Ilmastonmuutos johtaa siihen, että suuria määriä viljelymaata katoaa meriin ja meristä tulee suolaa rannikkoalueiden viljelyksille ja maasta tulee sellaista, että sitä ei voida käyttää tavanomaisen viljelyyn. Lisäksi pysyvästi menetetään maata muutenkin jokin erosian, jokin aiheuttaman erosion vuoksi. Tämä on valtavaa Bangladesissa. Tämä tulee todennäköisesti uhkaamaan maataloustuotantoa. Lisäksi monsuuni, sateet ovat muuttaneet luonnettaan vuosien myötä ilmastonmuutos on vaikuttanut monsuunisateisiin ja täällä on ollut erittäin kielteistä vaikutusta jo nyt elintarviketuotantoon. Tuloksena on se, että ihmisten elinkeino rannikkoalueella on uhattuna. Maatalousasiantuntijat uskovat, että ilmastonmuutoksen myötä Bangladeshin riisin tuotanto tulee vähenemään 8 prosentilla eikä yhteensä 32 prosentilla vuoteen 2050 palkokasvit ja vihannekset, niidenkin tuotantoon vaikuttaa ilmastonmuutos ikävällä tavalla. Ilmaston lämpeneminen. Bangladesissa me laatineet ja hyväksyneet erilaisia toimintaohjelmia, joilla torjutaan ilmastonmuutosta tai pikemminkin mukauttaa sen ilmastonmuutos erityisrahasto perustettiin vuonna 2009. Se on meidän oma rahastomme. Haluaisin vain kertoa teille omista kokemuksistani. Kaikkien parlamentaarikkojen parlamentaarikon asian EU-yhteiskokouksissa pitäisi muistaa ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ja luoda vihreä, rauhanomainen, hieno maailma. You're welcome. Kiitos. Te sieltä. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Kiitos. Olen Monika Partos, Unkarin parlamentin jäsen, ja minun on todettava paneelin jäsenille ja e, edustajatovereille, että minussa on, nyt kaksi tunnetta. Toinen on se, että olen erittäin iloinen siitä, että olemme yhtä mieltä monesta asiasta. Olemme tulleet eri puolilta maailmaa ja meillä on hyvin erilaisia vaikeuksia ja haasteita, joita me joudumme kohtaamaan. Mutta meille kaikille on hyvä uutinen se, että olemme tärkeistä asioista yhtä mieltä ja pyrimme löytämään yhteisen tien, joka varmistaa meille kaikille elinkelpoisen tulevaisuuden ja samoin lapsillemme. Toinen tunne luonnollisesti on se ahdistus, jota joka myöskin heijastuu asiantuntijoidenkin näkemyksestä, että ongelmia on paljon, vaikeuksia on paljon. Ja voimme ajatella eh, nyt parlamentin jäseninä ja yksityishenkilöinä, että emme pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. Ilmastonmuutoksen kysymys ja kestävän kehityksen kysymys on asia, joka johtaa siihen, että on tietynlainen skitsofrenia. Pitäisikö olla iloinen vai pitäisikö olla surullinen näiden asioiden vuoksi? Minä haluaisin rohkaista edustajatovereitani siinä mielessä, että olisimme kaikki optimisteja. Me olemme kaikki sellaisen sukupolven jäseniä, joka on tällaisen siirtymävaiheen sukupolvi. Nimittäin meidän vanhempamme, meidän isovanhempamme, he eivät joutuneet kohtaamaan näitä ongelmia, jotka me joudumme kohtaamaan. Ja vaikeinta on muuttaa niitä näkemyksiä, jotka ovat syntyneet meidän mielessämme. Tämä koskee meitä, tämä koskee niitä ihmisiä, joita me edustamme. Olemme sanoneet, että tarvitaan paradigman muutosta, ja se on totta. Se ei ole helppo asia, se vie aikaa. Totta on myös se, että monessa Aasian maassa – on paljon vaikeuksia ajatellen eh, nimenomaan tällaista ilmastonmuutoksen eh, riskin indeksiä. Kymmenen kaikkein uhanalaista maata on Kaakkois-Aasiassa. Unkari on Karpaattien altaassa. Eh, meilläkin on nähtävissä ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset. Ja siinä mielessä olen yhtä mieltä niiden puhujien kanssa, jotka sanovat, että hyvät käytänteet, hyvät kokemukset, niistä täytyy, niistä täytyy vaihtaa ja on tärkeää, että kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin eh, sopimuksen toteuttaminen ovat asiat, jotka kulkevat käsi kädessä. Me tiedämme, että on 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 168 näihin sisältyvää alempaa tavoitetta, ja ne toi, sitoumukset, joihin meidän hallituksemme ryhtyivät Pariisin sopimuksen eh, toteuttamiseksi, niitä on eh, koskettavat 149 näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Joten nämä siis liittyvät toisiinsa. Varmastikin monet täällä ovat parlamentin välisen unionin jäseniä. Näistä kollegoista ovat siellä myöskin mukana parlamenttien välisen liiton yleiskokouksessa. Ja siellä on luotu sellainen apula, apuelin, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Jos joku teistä on tulossa Geneveen tai haluamme tavata siellä, niin silloin pyytäisin teitä kehottamaan, että hankkisitte tämän Eh, julkaisun, koska sitä kautta voitte paremmin nähdä, miten kansallisten parlamenttien kautta voidaan edistää näiden tavoitteiden toteuttamista. Toinen asia on sitten se, että aamupäivällä saimme kuulla, että Vietnamissa on pidetty tällainen alueellinen seminaari. Me järjestimme myös Budapestissa viime vuoden helmikuussa tällaisen alueellisen seminaarin. Ne antavat hyvän mahdollisuuden siihen, että me vaihdamme kokemuksia ja käytänteitä. Ja minäkin kehottaisin kaikkia osallistumaan mahdollisimman moniin alueellisiin seminaareihin. Haluaisin vielä todeta, että on todellakin tärkeää vesidiplomatia. Unkari on tässä kenties yksi eh, niistä, jotka kulkevat tästä nimenomaan eturintamassa. Tasavallin presidentti eh, Janos Aadar on ollut yksi keskeinen tekijä tällä alueella. vuodessa 2013 lähtien olemme järjestäneet eh, Budapestissa tällaisen vesihuippukokouksen Budapest Water Summit. Ja mm, viime vuonnakin oli lukuisia tapahtumia, jotka liittyivät veden hallintoon, eh, tulvavesikysymyksen tulvaveden osalta tapahtuvaan suojelutoimiin ja vastaavaan. Ja eh, täällä mainittiin myös se, että Tonavaan osalta on olemassa tiettyjä vedenhallinnan kokemuksia. Ja on olemassa myöskin tällainen Tonavan alueen strategia, jonka puitteissa nimenomaan vedenhallinta ja tulvaan liittyvät kysymykset ja niistä kokemukset ovat jotakin, mitä pyritään kokomaan. Haluaisin sanoa täällä senaattorille, että nyt vaalien jälkeen on syntymässä tällainen äh, äh, ystävyys, yht, yht, yhteyksiä ja Unkarin ja Kasakstanin välisen yhteyden osalta henkilö, joka parlamenttien välillä vastaa tästä yhteistyöstä, on henkilö, joka Unkarin parlamentissa vastaa budjettikysymyksistä myös. Uskon, että voimme harjoittaa kahdenvälistä yhteistyötä, josta me teitä kiinnostaa, koska eh, yhteydet eh, Kasakstaniin ovat hyvissä käsissä Unkarissa ja kehottaisinkin eh, edustajatovereita siihen, että kohtaisimme usein ja kävisimme keskusteluja jotta pysyisimme luottavaisina. Nimittäin meille on annettu suuri tehtävä, ja vain silloin, kun on laajakatseinen, pystyy toteuttamaan nämä tehtävät. Kiitos. Thank you very, very much. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Nyt sinne oikean laitaan tai vasempaan, miten sen katsokin. And your colleague. Kiitoksia puheenjohtaja. Nimeni on Sam Jacobson. Norjan parlamentista tulen ja mielelläni puhun täällä tänään. Ilmastonmuutos on monimutkaisin ja ennalta arvaamattomin uhka meille. Se johtaa köyhyyteen ja muun muassa resurssien vähyyteen, esimerkiksi veden. Toki myös se aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta, konflikteja, maahanmuuttoa. Ja kun puhutaan sellaisista asioista kuin ilmastonmuutos, ja sen vaikutuksesta turvallisuuteen, niin meidän täytyy keskustella myös globaalista turvallisuudesta, pandemioista, veden puuttumisesta, elintarviketurvallisuuden puutteesta ja niin edespäin. Ne ovat erittäin kriittisiä uhkia. Tietä, tiedän, että täälläkin on korostettu monenvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä sopimuksia avainvälineenä näiden ongelmien ratkaisemiseen tässä poliittisessa ilmastossa, jossa halutaan eristäytyä kansainvälisistä velvoitteista, niin on aika tärkeää, että parlamentaarikot Aasiassa ja Euroopassa kokoontuvat keskustelemaan yhteen ja vahvistavat sitoumuksensa kansainväliseen järjestykseen, joka perustuu sääntöihin. Mutta hyvä puheenjohtaja, Norjan edustajana globaalissa verkostossa, naisverkostossa joka edustaa parlamentaarikkoja. Haluaisin puhua yhdestä tärkeästä turvallisuuskysymyksestä. Se on yksi Norjan ulkopolitiikankin tärkeimpiä piirteitä, nimittäin tasa-arvoisuus. Koska kun luonnon katastrofia, nälkää ja konflikteja tapahtuu, niin silloin kaikkein köyhimmät alueet ja haavoittuvaisimmat joutuvat pahiten kärsimään. Oxfamin mukaan naisilla ja lapsilla on paljon suurempi vaara kuolla luonnon katastrofeissa ja niiden jälkimainingeissa. Esimerkiksi vuoden 2004 tsunamissa neljä kertaa enemmän naisia kuin miehiä kuoli. Osittain, koska naiset eivät ole koskaan oppineet uimaan tai kiipeilemään puihin. Ja kuten Slovenian Rova Novak sanoi, niin ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten vaikkapa sateet ja kuivuus, johtavat siihen, että naisten täytyy tehdä vielä enemmän työtä voidakseen saada perheelleen ruokaa ja vettä. Kun resursseja on vähän, niin yleensä tytöt otetaan ensin pois koulusta ja pahimmassa tapauksessa ää, naisista ja tytöistä tulee ihmiskaupan uhreja, seksuaalisen väkivallan uhreja. Sitä käytetään edelleenkin strategisena aseena. Romahtaneissa valtioissa ja yhteiskunnissa naisten ja lasten ja haavoittuneiden perusturva puuttuu kokonaan. Mutta naiset eivät ole pelkästään uhreja, koska he voivat myös myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen estämiseen ja lievittämiseen. Me tiedämme myös sen, että jotta voisimme saavuttaa kestävän rauhan, naiset otetaan mukaan prosessiin. Meillä on paljon tietoa. Jotta tämä tieto voitaisiin saattaa käytäntöön sanoista tekoihin, on tärkeää, että naisilla on sama status kuin miehillä. Joten hyvät kollegat, on ollut ilo osallistua tähän keskusteluun. Euroopalla ja Aasialla on useita samankaltaisia haasteita, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta. Ja olen oppinut paljon, kun olen kuunnellut erilaisia puheenvuoroja täällä. Ja minä uskon siihen, että ainoa tie eteenpäin on kansainvälinen yhteistyö ja dialogi. Very much. Uh, indeed, um... Kiitoksia paljon. Ainoa tapa on kansainvälinen yhteistyö ja kokemusten vaihto. Norja ja Eurooppa ovat, tai Norja on yksi niitä maita, joissa sukupuolten tasa-arvo kaikkein voimakkaimmin on otettu vakavasti Euroopassa – Kuten te tiedätte, me mielellämme puhumme tai painotamme sukupuolten tasa-arvoa. Tällä hetkellä tilastot ovat täysin selkeäsanaisia. Yksi herra ja neljä naista nyt toistaiseksi on puhunut. Kenties yleisössä on myöskin herrasmiehiä tai miespuolisia henkilöitä, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Näin ihan vain tasavarvon nimissä. Yes, you're very welcome. Olkaa hyvä. Thank you. I will do my best representing... Tein nyt parhaani ja edustan tässä miespuolisia henkilöitä tässä salissa parhaankykyni mukaan puheenjohtaja arvon kollegat. Ensinnäkin totesin, että arvostan suuresti Euroopan parlamenttia siitä, että se on järjestänyt tämän kokouksen. Olen Indonesian parlamentin jäsen. Istun siellä energia- ja mineraaliasioista vastaavassa valiokunnassa, myöskin tutkimus- ja energiavaliokunnassa. Olen myöskin erityisvaliokunnan jäsen, joka tarkastaa uusiutuvaa energiaa. Kiitoksia, että sain tilaisuuden puhua. Haluaisin poimia esiin lukuisia seikkoja. Indonesian edustajan huone on yhtä mieltä maailmallisesta konsensuksesta mutta sen osalta ilmastonmuutos tuo yhä suurempia paineita, jotka kohdistuvat joka ikisen jäsenvaltioihin. Se moninkertaistaa ongelmia ja saattaa johtaa sosiaalisen jännitteisiin ja jopa kansan nousuun. Erityisestikin haluaisin nostaa esiin turvallisuuskysymyksen, koska se on tämän paneelin aihe. Haluaisin todeta, että Müller oli oikeassa, kun hän puhui lukuisista seikoista, jotka liittyvät turvallisuuteen. Esimerkiksi puhtaan juomaveden saanti, elintarviketuotanto, tulvat, äärimmäiset sääolosuhteet, niin kuin Müller mainitsi, olisin näiden lisäksi mainita vielä muita seikkoja, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Tämä liittyy Indonesiaan. Ja tämä on tietystikin suvereenisuus ja alueellinen koskemattomuus, itsemääräämisoikeus. oikeus. Haluaisin painottaa sitä, että Indonesia on maailman suurin saarivaltio, suurin saaristomaa. 2017 YK-konferenssissa tarkasteltiin maantieteellisiä merkintöjä ja YK on asiantuntijatyöryhmässä, joka myöskin tarkasteli maantieteellisiä määritelmiä. Siellä tunnustettiin kummassakin, että Indonesia on 16 500 saarta idästä länteen, yli 5000 kilometrin matka tai 5000 5000 kilometrin saarten välimatka Dublinista Dohaan on tämä matka. Tämä antaa mielikuvan siitä, kuinka suuresta alueesta on kyse. Ja kun tarkastetaan saarien määrää, niin ilmastonmuutos ja merenpinnan nousu tulee todellakin olemaan suuri ongelma alueen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden kannalta. Naapurisaarten, kuten Singaporen ja muiden maiden edustajat, ovat myöskin tunnistaneet tämän ongelman. Tämä koskee meitä kaikkia. Voisin kuitenkin painottaa, että Indonesia on täysin sitoutunut ilmastonmuutoksen estämiseen tai sen lieventämistoimiin. Pariisin sopimus ratifioitiin meidän parlamentissamme neljässä päivässä. Tämä osoittaa, kuinka sitoutuneita me olemme. Tämä on puolueet ylittävä kysymys. Kyse ei ole politiikasta, tämä menee politiikan yläpuolelle. Indonesia tulee jatkossakin pitämään tiukasti kiinni Pariisin sopimuksen sitoumuksista. Olemme valmiita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 29 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 41 prosentilla kansainvälisellä tuella. Mitä täytyy painottaa? Kansallinen NDC-ohjelma tämän toteaa Lorian kollegalle toteaisin, että uskomme, että naisten rooli on tässä erittäin keskeinen, kun me pyrimme lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Minä pääsin parlamenttiin naisten äänillä, muuten en voisi olla täällä edustamassa maatani. Olemme tehneet sitoumuksen. Sen mukaan vähintäänkin 30 prosenttia halutaan naisia parlamenttiin. Enemmänkin tarvittaisiin, mutta me pyrimme nyt aktivoimaan naisia poliittiseen elämään mukaan. Teemme mielellämme tässä suhteessa yhteistyötä Norjan ja ehkä myöskin Bangladeshin kanssa. Teillä on hienoja, kokemu- hienoja kokemuksia. Teillä on ollut naisia valtion päämiehinä asti. Toivon, että nyt tein kunnia miehille tässä salissa. Kiitoksia. Nyt tämä tasapaino on hieman paremmassa kunnossa miesten ja naisten välillä. Hyvät kollegat, olkaa hyvä. Intialainen kollega. I am from India. Minä tulen Indiasta. Er, olen parlamentaarikko ja olen maaseudun kehitysvaliokunnassa. Me keskustelemme ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä. Ja siitä, miten se vaikuttaa meidän turvallisuuteemme. Mielestäni, arvon puheenjohtaja, ilmastonmuutos on yksi kaikkein suurimpia ympäristöhaasteitamme. Ensimmäistä kertaa ää, ihmiskunnan historiassa tällä tavalla ähm, maa, maan ilma, ilmasto lämpenee näin nopeasti. Ja ilmastonmuutoksen vaikutus on jo sellainen, että yhdelläkään maalla ei ole enää varaa vaieta asiasta. Hyvä puheenjohtaja. Intia, Intian yritykset puuttua tähän ongelmaan perustuvat meidän kansalliseen katastrofin hallintasuunnitelmaamme. Kun katastrofi on tullut, niin me pyrimme toimia välittömästi ja meillä on tällainen katastrofin strategia, joka tarkoittaa sitä, että me toimimme sekä valtion että paikallisella tasolla. Nämä kuuluvat, nämä tehtävät kuuluvat ää, katastrofin hallinnointistrategian ää, peruste, nämä ovat siis perustehtäviä, jotka kuuluvat tähän hallintaan. Hyvä puheenjohtaja, ää, me olemme sitä mieltä, että ilmastonmuutosta on nopeuttanut se, että kehittyneissä maissa päästöt ovat nousseet erittäin nopeasti ja siksi näiden maiden, kehittyneiden maiden pitäisi ottaa johtoasema ja torjua ilmastonmuutosta ja sen suoranaisia vaikutuksia. YK on FCCC tietysti antaa myös rahoitu, rahallista tukea alikehittyneille maille – ottaa huomioon niiden kontribuution tähän ilmiöön ilmaston lämpenemiseen. Tämä on ollut erittäin tärkeää kehittyville maille. Ja pyy- kysynkin teiltä, ovatko kehittyneet maat lähteneet siitä, että nämä, nämä ovat teidänkin mielestäni tärkeitä kysymyksiä ja pyritte toimimaan tällä tavalla? Um, yes. <clears throat> Thank you for... Kiitoksia kovasti, kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä oli kyllä hyvin konkreettinen kysymys. Voin vastata ihan oikopäätä. Omassa talousarviossaan Euroopan unionilla on suuri summa varattuna kehittyvien maiden auttamiseen. Ja olen sangen varma siitä, että Euroopan unioni käyttää kehitysapuna ehkäpä eniten suurimman määrän koko maailmassa. Se on suurin antajamaa. Ja Euroopan unioni tukee ympäristöhankkeita ja kehityshankkeita ja sosiaalisiakin hankkeita, koulutushankkeita. Konkreettisista luvuista, jos olitte, niin pyytäisin kollegoita antamaan teille konkreettista tietoa, joka hyödyttää teidän omaa maatanne, ja sitten me lähetämme nämä konkreettiset luvut teille, kuinka paljon EUn tukea, kuinka suuri summa, kuinka suuren summan EU esimerkiksi antaa Intialle kehityshankkeisiin ja ympäristö- ja sosiaalihankkeisiin. Sopiko teille? Kiitos. Muita kysymyksiä? Olkaa hyvä. Thank you, Chairs. Kiitos puheenjohtaja. Olen vietnamilainen parlamentin jäsen, haluaisin kertoa hiukan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta turvallisuuteen viettämissä. Meillä on myös jotakin suosituksia. Tämä Vietnam on yksi kaikkein haavoittuneimmista maista ilmastonmuutoksen osalta. Vietnamissa ilmastonmuutoksesta kärsitään. Se on tekijä, joka vaikuttaa meidän kansalliseen turvallisuuteemme. Mitä tulee inhimilliseen turvallisuuteen, ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään. Vuonna 2718. on lisätynyt ennen vahinkojen määrä, jotka ovat ennen kaikkea lapsille ja koskettaa ihmisiä, jotka työskentelevät ulkotiloissa. On ollut huomattavia luonnon katastrofeja. 30, tämä on johtanut suuriin taloudellisiin menetyksiin. 260 miljardia Vietnamin dongia on näiden arvo. Mitä elintarviketeollisuudelle tulee 39 prosenttia ja eteläisestä eteläis Vietnamista, 10 prosenttia Vietnamista ja Myöskin keskiosissa on tapahtunut meren pinnan nousua ja tämä vaikuttaa eh, viljelymahden nämä johtaa suurin haasteisiin Vietnamin osalta, joka vaikuttaa niin takia turvallisuuteen. Mitä tulee taloudelliseen turvallisuuteen, ilmastonmuutos on koskettanut voimakkaasti Vietnamin taloutta ja vakavia menetyksiä tilastollisen viraston mukaan enemmän suurin, kokonaisuudessamme luonnon katon aiheuttamat menetykset vuonna 2017 olivat lähes 60 000 miljardia Vietnamin dongia. Jotta voidaan auttaa ihmisiä vakauttamaan tilannetta. Hallitus on joutunut siirtämään rahaa budjetin, valtion budjetista, jolla pystytään ratkaisemaan niitä vaikutuksia, joita ilmastonmuutoksella on vuosien saatossa. Vietnam on pyrkinyt monin tavoin vastaamaan ilmastonmuutokseen. Viime vuosina eh, Vietnamin parlamentti on aktiivisesti edistänyt eh, ilmastonmuutoskysymysten sisällyttämistä ongelmaan monikansallisilla foorumeilla. Me vietämme lukuisia konferensseja ilmastonmuutoksesta. Ja haluaisin mainita jotakin suosituksia, joita meillä on. Ensinnäkin on katsottava, mitä voidaan saada kahdenvälisessä yhteistyössä, samoin kuin monenkeskisessä eh, toiminnassa ilmastonmuutoksen osalta – Tähän liittyy Kioton pöytäkirjan ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano. Valmistauduttaessa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon on suositeltavaa, että mm, maa saisi ko- kokemusta kapasiteetin rakentamiseen ja myöskin äh, toista tukea sopeutumiseen – ilmastonmuutokseen ilmastorahaston kautta, joka tähtäisi samalla myöskin vähähiilisen talouden kehittämiseen. Toiseksi ilmastonmuutoksen vastaaminen voisi liittyä myöskin kestävän kehitykseen, hyödyntäen niitä mahdollisuuksia, jotka eh, liittyvät innovatiiviseen kehitysajatteluun ja että lisättäisiin kilpailukykyä ja kansallisen talouden voimaa. Tuota voidaan lieventää kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksia pitäisi ryhtyä toimiin, jolla tehokkaasti reagoitaisiin eh, ilmastonmuutokseen. Sopeuttaminen on tässä kaikkein tärkeintä ja lopuksi, ei suinkaan vähäisempänä, vastaus ilmastonmuutokseen on koko järjestelmän velvollisuus on välttämätöntä edistää hallituksen johtavaa roolia siinä – miten se hallinnoi tätä. On tärkeää saada aikaan dynamiikkaa. Kysymys on siitä, että myöskin yrityssektori kantaa vastuunsa. On tärkeää rohkaista osallistumista niin, että parlamentti ohjaa toimintaa ja myöskin kehittää kansainvälisen yhteistyön mekanismeja. Kiitos. Dear colleagues, Kiitos paljon arvon kollegat. Salinette, että päätän tämän keskustelun pikkuhiljaa ja annan puheenvuoron loppu komitea varten yhteispuheenjohtajalle, koska aika on miltei loppunut. Ei mikä tämä teille sopii. Спасибо большое, госпожа Григоли. Но прежде всего я хотел бы... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää tuhannesti Euroopan parlamenttia tämän kokouksen järjestämisestä. Parlamentti mahdollisti sen, että saimme aikaan tällaisen foorumin, jolla voidaan keskustella ongelmista, kuten ilmastonmuutos. Voimme jakata kokemuksiamme siitä, miten voimme taistella tätä ilmiötä vastaan. Nyt haluaisin päättää tämän paneelikeskustelun sanomalla – että loppujen lopuksi täällä meni peli tasan neljä miestä ja neljä naista sai puheenvuoron. Meidän parlamentissamme Kazakstanissa on 30 prosenttia naisia. Viime viikolla järjestettiin kokous, jossa paikalla kaikki isänsävaltioiden yhteisön parlamentaarikko naiset. He kokoontuivat Pietarissa ja puhuttiin ratkaisuista kysymyksistä, ilmastonmuutoksesta ja muista kysymyksistä naisparlamentaarikkojen kesken. Kazakstanilla on erittäin tärkeä rooli, kun taistelemme näitä haasteita vastaan tai pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Tämä kysymys varmaan kiinnostaa lukuisia maita Uskon, että voisimme toistekin käydä keskustelua, koska esimerkiksi Singaporen kollega selitti, että juomavesi on äärimmäisen tärkeä asia ja se on osa maan diplomatiaa jopa. Maan tarpeiden tyydyttäminen on osa diplomatiaa. Unkarin kollega puhui erittäin kauniisti minun maastani. Kiitos siitä. Toinen kollega totesi, että on 19 maata, jotka käyttävät Tonavan vettä hyväkseen, mutta vain yksi Romania, joka on yrittänyt tehdä niin kuin se lystää. Kaikki muut tekevät yhteistyötä. Olemme samaa mieltä, asiat täytyy säännellä, täytyy käydä vuoropuhelua ihmisten kesken. Me puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta talouteen. Puhuttiin siitä, kuinka paljon täytyy tehdä yhteistyötä käsi kädessä, että voidaan taistella tätä maailmanlaajuista ilmiötä vastaan. Kiitoksia paljon Vietnaminkin kollegalle, joka puhui Pariisin sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta. Ja te pystytte ratifioimaan tämän sopimuksen neljässä päivässä. Tämä oli erittäin vaikuttava tulos. Te pystytte tekemään noin nopeasti ja noin helposti saman aikaan tulosta. Onnitellut siitä ilmasto, ekologiset kysymykset. Nämä ovat asioita, jotka yhdistävät meitä. Ja kenties vesi enemmän kuin mikään muu juomavesi. Tämä kaikki osoittaa, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme positiivisia tuloksia aikaan, kuten tämä lasinen vettä. Onko se sitten puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi? Siitä jokaisella oma mielipiteensä. Kaikki kansakunnat haluavat kuitenkin päästä samaan tulokseen taistelussa ilmastonmuutoksia vasta, vaikutuksia vastaan, varsinkin kun kyse on taloudesta – Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuvat keskustelun. Kiitos, että olitte täällä tänään kokouksessamme. Toivon, että kumppanuutemme saa jatkoa, ei pelkästään näissä piireissä, vaan muuallakin, muissakin yhteydessä. Toivon mukaan voidaan jatkaa työtä ja ryhtyä konkreettisiin toimiin lainsäädäntöön. Um, my nature... Pyydän anteeksi. Hieman hätiköin. Haluan, että kaikki hoidetaan nopeasti ja ripeästi eikä minulla ole edes kelloa. Huomaatteko, minä yritin lopettaa tämän kokouksen tuntia etuajassa. Tämä meni nyt hieman liian pitkälle. Hyvät kollegat, mikäli teillä on vielä jotakin sanottavaa, niin olkaa ihmeessä hyvät ja sanokaa jotain. Panelistemme Rova Novak myöskin halusi sanoa jotakin. Ja hän saa ihan oikein mielellään puheenvuoron. Najprej se vam zahvaljujem za vaše prispevke. Niin, minä haluaisin kiittää teitä kaikkia puheenvuorostanne ja kommenteistanne. Osoititte sen hyvin selvästi, kuinka erilaiset olot ja haasteet meillä kaikilla on. Ja tästä voimme kaikki oppia. Meidän kaikkien täytyy koulia itse itseämme ja toinen toisiamme, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Meidän on autettava toinen toisiamme intialainen edustaja esitti kysymyksen niistä politiikoista, joita eri maat olivat omaksuneet puuttuakseen ilmastonmuutokseen. OECDn tietojen mukaan Euroopan unioni oli suurin yksittäinen avun antaja koko maailmassa. 160 miljardia euroa on käytetty vuonna 2016. Ja vuonna 2013 90 miljardia annettiin. Eli tämä summa on koko ajan nousussa. Jotkut maat ovat antaneet suuremman osuuden BKT, jotkut ehkä vähän vähemmän. Kaikki tietysti riippuu siitä, minkälaisia ongelmia kotona on. Mutta kaikki Voimme tietysti lähteä tästä 0,30 bkt-osuudesta. Maybe any other questions? Meillä on todellakin aika, joten onko muita kysymyksiä tai sanottavaa? Would like? Okay, you're welcome. Uh, from Philippines, uh, member of the Congress. Filippineiltä kongressin jäsen. Kakkosasiassa Filippiinit mukaan luettuna voidaan menettää yli 6 prosenttia BKTstä vuosittain, eli enemmän kuin kaksi kertaa maailmanlaajuinen mm, keskimääräinen menetys, koska jo tämä liittyy siihen, mitä investointeja kuumuta kestäviin viljalajeihin, laikkeisiin ja myöskin tulvaaltoistaviin valleihin – on tärkeää, että tarvitaan uusia investointeja, joilla voidaan torjua ilmastonmuutoksen pysyviä vaikutuksia. Asiantuntijat arvioivat, että yli 300 miljoonaa dollaria vuoteen 2020 mennessä, joka kasvaa 500 miljardiin vuosittain, tarvitaan, jotta voidaan saada tasapainoitettua se vaikutus, joka syntyy kasvihuonekaasupäästöistä. Tarvitaan lisäksi varoitusrahoitusta myöskin niihin taloudellisiin vaikutuksiin, joita kasvihuonekaasuilla jo nyt on, jotka ovat ilmakehässä. Tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa, jotta voidaan varmistaa se, että saadaan lisää resursseja käyttöön, jotta voidaan rahoittaa ja saadaan aikaan kestävää infrastruktuurin kehittämistä, julkiset palvelut ja valmistautuminen katastrofeihin, niiden vähentäminen on tärkeää. Henkilökohtaisesti olen nähnyt, että on olemassa tiettyjä kansallisia virastoja, jotka pystyvät toimimaan ja on paikallishallinnon yksiköitä, pystyvät toimimaan myöskin. Kongressissa on saatu lainsäädäntötukea. Tämä on hyvin tärkeää. Tarvitaan lisää työtä myös ajatellen sitä, miten kattavasti katsot, pystytään saamaan aikaan vähemmistä jotka ovat hiilisiä. Tässä tarvitaan kuitenkin sitä, että koko yhteiskunnan täytyy ottaa omakseen koko yhteiskunnan strategiaa vahvistaa instituutioita, samaan aikaan myöskin virastoja, jotka kansallisessa panevat toimeen näitä toimenpiteitä ja myöskin saada kehitystä, kehitystä ja siinä, miten tehokkaasti koordinoidaan eri tahojen toimintaa. On tärkeää saada aikaan luotettavaa energiaa ja pyritään muuttamaan myöskin verkostoja sen mukaan. Tämä, tällä vaikutusta köyhyyteen, ja haavoittuvuuteen, mikä on hyvin tärkeää. ajatellen sitä, että on tällainen vihreä ilmastorahasto, joka lähestymistä pitää filmi tehdä. Toisena tarkoitteena on mahdollisimman pikaisesti saada muut, muut aikaan lisää vastustuskykyä ja myöskin saada aikaan huolehtua siitä, että syntyy vaurautta. Haluaisin todeta, että jokainen henkilö, jokainen yhteisö, jokainen paikallinen hallinnon yksikkö ja kansallinen hallitus on ainutkertainen – ja toimii todennäköisesti eri tavoin, eikä samalla tavoin kuin muut. Tulipa tästä mitä tahansa eh, menestyksen tai epäonnistumisen seurauksia, niin ne tulevat kuitenkin vaikuttamaan siihen, mitä erityisiä piirteitä ja yleistä kykyä ja yleisiä strategioita niillä on. Ja näissä tapahtuu suurta vaihtelua. Tarvitsemme tällaista integroivaa lähestymistapaa, joka kiinnittää huomioon siihen, miten eh, katsotaan seurauksia, jotka vaikuttavat eh, poliittisiin taloudellisiin tekijöihin ja miten myöskin saada aikaan turvattua kansallinen ekojärjestelmä ja rakentaa hallituksien toimia, jotka suojelevat näitä. On paljon kriittisiä tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun kehitetään tällaista kokonaiskestokykyä. Pariisin ilmastosopimus tähtää siihen, että saadaan maapallon lämpinen pysymään alle kahdessa asteessa, että voitaisiin vähentää estää pahimmat tapahtumat. Ja kehittyneet maat ovat luvanneet antaa tätä varten rahoitusta kehittyville maille. Tavoitteena on saavuttaa tasapaino siinä, miten sopeutetaan ja lievitetään vaikutuksia kehittyvät maat ja kehittyneet maat vaativat yhdessä e, päästöjen leikkaussuunnitelmia ja puhuvat myöskin sopeutumistavoitteista, prioriteista toimista, joita e, tarvitaan ja toteutetaan omien kansallisen toimien kautta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, mitä kehittyvät maat e, rahoittavat näitä toimia, kuten esimerkiksi vihreä ilmastorahasto, jotkin kehittyvät maat näkevät hyötyä siinä, että siirrytään kohti taloutta ja nekin käyttävät tähän omia varoja. Tämä merkitsee sitä, että meidän pitää osoittaa yksimielisyytämme, mutta että tässä on tietysti olemassa erilaisia kykyjä. Jos ajatellaan sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksia, mitä tulee mahdollisten hyötyjä, tuota myöskin välttää mahdollisia menetyksiä ja vaurioita – Sopeutuminen ilmastonmuutokseen on tärkeää, jos voidaan saavuttaa ainakin jokin näistä tekijöistä, jotka liittyvät siihen, että saadaan aikaan kestävyyttä, voidaan vähentää haavoittuvuutta ja että sisällytetään ilmastoriskit investointeihin ja sisällytetään ilmastohavoittuvuuden ja riskien, luonnon katastrofiriskien arviointi mukaan näihin toimiin. Ja tämä johtaa siihen, että meidän pitäisi pyrkiä parantamaan ei pelkästään sopeutumiskapasiteettia, joka vastaisi muuttuvia eh, riskejä, mutta tämä tilanne on sellainen, että se pitää käyttää myöskin mahdollisuutena huomattaville parannuksille kehityksen paradigmassa, ihmisten käyttäytyminen ja käy- yhteiskunnassa ylipäätään. Minun mielestäni vastuskyvystä tulee hyvin tärkeä käsite. Meillä ei ole mahdollisuutta Eh, tori, torjua sitä, on tärkeä sanakaan innovaatiota ja kehit, eh, tuottavuutta, sopeuttaminen, kestävyyden luominen ja kestävä kehitys tulee muuttumaan jatkumoksi, joka johtaa siihen, että saamme ylläpidettyä ihmisten hyvinvointia, mikä pitäisi olla sen, se mitta, jota me käytämme kaikille toimillemme, mitä hallitukset ja yhteiskunta kokonaisuudessaan harjoittavat. Kiitoksia paljon. Kollegani kertoi juuri joitakin lukuja. Vuonna 2017 Euroopan unioni käytti 75,7 miljardia kehitysapuun, siis unionin ja jäsenvaltiot yhteensä siis koko Euroopan unioni yhteensä laskettu on 28 maata, uuden jäsenvaltiot yhdessä, 7,5,7 miljardia. Tämä on valtava summa, valtava summa. Um, ähm, I... Olkaa hyvä. Many... Monet meistä ovat hyvinkin sitoutuneita ja toimivat aktiivisesti taistelakseen ilmastonmuutosta vastaan – Hieman yli vuosi sitten Yhdysvallat Trumpin alaisuudessa päätti irtautua Pariisin sopimuksesta. Mietin vain, onko mitään ponnisteluita tehty kansainvälisen näyttämöllä, jotta Yhdysvallat saataisiin takaisin mukaan ruotuun ja Pariisin sopimukseen. Pelkään pahoin, että ilman Yhdysvaltoja saattaa syntyä vakavia esteitä, kun me pyrimme pääsemään meidän tavoitteisiimme ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, kun tarkastelin kymmenettä asian julistusta, asian EU-julistusta. Siellä ei puhuttu mitään siitä, kuinka Trump saataisiin mukaan takaisin ilmastosopimukseen. Nyt täytyy lähettää selkeä viesti kuitenkin Yhdysvaltain suuntaan. Kyllä, kyllä. Kiitoksia paljon. Te olette aivan oikeassa paras tapa jatkaa ponnisteluitamme olisi toimia yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa, mutta pelkään pahoin, ja tämä on nyt henkilökohtainen mielipiteeni, että tämän presidentin, presidentin aikana tämä ei tule tapahtumaan. Meidän täytyy olla vielä kärsivällisiä, odottaa seuraavia vaaleja ja toivoa, että Yhdysvallat valitsee jonkun muun presidentiksi. Ja sitten täytyy ryhtyä kahta kauheampiin ponnisteluihin. Ei tarvitse aloittaa kuitenkaan tyhjästä, koska työtä on jo tehty. Mutta täytyy vain ponnistaa kaksin ver- verroin ja odottaa seuraavia vaaleja. Te tiedätte, minkälainen tyyppi Trumpi on. Tämä on siis henkilökohtainen näkemykseni asiaan. Oh, thank you, Michael Chair and, and... Yhteis- yhteispuheenjohtaja ja esittelijä tässä totesi, että hän on samaa mieltä minun kanssani. Yeah, you're welcome. So, sorry, just regarding the US situation. Mitä USA-tilanteeseen tulee, henkilökohtainen mielipiteenihän tämä on. Mutta en usko, että tästä niin suurta ongelmaa tulee, koska ää, se, miten hallitus nyt toimii USAssa, niin ei välttämättä ole niinkään tärkeää toimia YK-tasolla kuin liittovaltion tasolla. Jotkut on ähm, osavaltiot, joissa käytetään paljon uusiutuvia energialähteitä, ovat näitä punaisia mm, konservatiiviosavaltioita ja republikaanisia valtiota. En ole, minä en ole, ja tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, minä olen sitä mieltä, että ei ole syytä olla kauhean huolissaan tästä liittovaltion hallituksesta. Osavaltiot ovat paljon yhteistyökykyisempiä. Minä suhtaudun kyllä pikemminkin myönteisesti tähän USAan, USAan näkymiin. Tämä on tietysti minun henkilökohtainen mielipiteeni. En ole huolissani. Ihmiset USAssa – haluavat nyt ehdottomasti asemoitua eri tava- tavalla kuin hallitus. Optimists are in... Tässä näkee, kuinka monta optimistia täällä on paikalla. Hyvät kollegat, onko jotakin lisättävää vai voimmeko nyt päättää tämän keskustelun? Olkaa hyvä. Dodala bi še eno pripombo iz eh, moje države Slovenije. Lisäsin vielä seuraavan asian, jos sallitte. Meillä on paljon juomavettä, paljon vettä sinänsä, kuten olen aiemmin jo sanonut, mutta pelätään, että suuret yhtiöt ottavat haltuunsa vesilähteet, eivätkä ihmiset enää pääse käsiksi veteen. Siksi me olemme kirjoittaneet perustuslakiimme, että kansalaisilla on oikeus veteen. Se on yksi sellainen toimi, johon olemme ryhtyneet voidaksemme ähm, suojella itsemme ja kansalaisiamme tässä maassa, jossa meillä on paljon vesiresursseja. If you allow... Kyllä, mikäli sallitte, haluaisin lisätä vielä yhden jutun. Emme käytä metsiä, peltoja, jokia joita saimme isiltämme ja isoisiltämme. Me käytämme kaikkia näitä resursseja jotka jäävät lapsillemme. Tämä on meidän käsissämme. Meidän käsissämme olla, on suojella tai olla suojelematta näitä resursseja. Voimme elää parhaimmassa tavalla tai sitten ole jättämättä näitä enää seuraaville sukupolville. Maapallo meidän käsissämme meistä riippuu, millainen seuraavan sukupolven elämänlaatu tulee olemaan, taikka lasten lastemme elämänlaatu. Olen erittäin kiitollinen teidän panoksestanne siitä, että olette täällä tänään. Olisin toivottaa teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä, teille jokaiselle erikseen henkilökohtaisesti ja myöskin teidän maillenne Teillä on erittäin vaikea, mutta erittäin tärkeä tehtävä käsissäni. Kiitos paljon. Nyt haluaisin kutsua kaikki edustajat Euroopan historian taloon. Se on aivan uusi rakennus. Siellä on opastettu kierros järjestetty teille ja sitten sen jälkeen syödään. Kiitos siitä, että olette täällä tänään ja osallistuitte.